voisitte olla rakentava, että voisitte antaa neuvoja Rova Timosenkolle, kun tämä me neuvoja herra Janukovicille. Kiitos. Dank, Herr Kollege Svoboda. Kiitoksia Svobodalle. Sitten Migalski, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Puhemies, komission jäsen.